tällä tavalla esittelemään tarkistuksia, joten minä ehdotan tarkistuksen hylkäämistä. Selvä, eli ne, jotka vastustavat, voitteko te nousta seisomaan, niin näemme kuinka monta teitä on. More than enough, more than 10% of the, of the... Yli 10 prosenttia läsnä olevista. Eli me äänestämme päätöslauselmasta tällaisenaan. Äänet puolesta. Vastaan Tyhjää. Ei, ei siis, siis tarkistus hyvä, ei sitä ei hylätty, hyväksytty. Se on vedetty takaisin, koska yli 10 prosenttia jäsenistä, läsnä olevista jäsenistä vastuusti. Joten me äänestämme nyt tästä päätöslauselmasta sellaisenaan. Yhteisestä päätöslauselmaehdotuksesta, eli puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava asia on Äänestämme Azerbaidžanista jälleen kerran kuusi päätöslauselmaa ehdotusta. Ensinnäkin GUE-ryhmän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhteinen päätöslauselma ehdotus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Valko-Venäjä. Kuusi ehdotusta Valko-Venäjästä. Mutta sitten on Guen oma. Eli ensin Guen äänet puolesta vastaan. Tyhjää selkeästi hylätty. Ja sitten äänestämme yhteisestä päätöslauselmaehdotuksesta ja se on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on äh, hyväksytty selkeästi. Joten hyvät kollegat, kiitokset äh, läsnäolostanne. Täällä on vielä ilmoitusasioita. Olen saanut äh, EFD-ryhmältä pyynnön nimityksistä parlamentin välisiin ryhmiin ja valtuuskuntiin ja tämä lista sisällytetään tämän kokouksen pöytäkirjoihin ja mikäli mitään huomautuksia ei tehdä ennen kun nämä on hyväksytty nämä pöytäkirjat, niin silloin nämä nimitykset on myös hyväksytty. Ja sitten tämän äh, istunnon pöytäkirjat toimitetaan seuraavalle täysistunnolle hyväksyttäväksi. Tämänpäiväiset hyväksytyt päätöslauselmaehdotukset välitetään välittömästi viranomaisille, jotka on niissä mainittu. Istunto keskeytyy. Istunto keskeytyy. Turvallista kotimatkaa. Kiitos. So.